emberjogi kérdés eh, kerül napirendre. Eh, a következő napirendi Meillä on vielä yksi eh, ihmisoikeusrikkomuskysymys esityslistalla, nimittäin Kambodža. Ja nähdäkseni edustaja Lohpiiler ei vielä ole salissa. Hän olisi muuten ollut ensimmäinen puhuja. Joten nyt puheenvuoron saa sitten edustaja Ujas Dovski. Edustaja Ujas Lewandowski. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me emme voi hyväksyä ihmisoikeusrikkomuksia tai sitä, että Kambodžassa poliittinen vaino on kaikkialla. Ihmisiä pidätetään, vangitaan myös opposition johtaja ja edustajia, oppositioryhmien edustajia. Ja tämä ei ole hyväksyttävää politiikkaa. Näin käytetään barbaarisia rikollisia keinoja, rikosoikeuden keinoa, keinoja poliittisen opposition tuhoamiseksi. Meidän on toimittava meidän on vastattava niin kuin vastasimme 20 vuotta sitten, kun kommunistihallinnoilla oli äh, ikäviä käytäntöjä Euroopassa, vastaavia käytäntöjä kuin mitä Kambodžassa on nyt tänä päivänä. Siksi me tarvitsemme tätä päätöslauselmaesitystä, tarvitsemme sitä välttämättä ja meidän on oltava hyvin johdonmukaisia toimissamme hyvin paljon riippuu nyt komissiosta ja neuvostosta ja siitä, että meidän toimemme ovat johdonmukaisia. Humanitaarisen apumme on oltava riippuvaista näistä standardeista. Seuraava laatija on herra Kora, olkaa hyvä. Kiitoksia. Nämä selkeät ihmisoikeusrikkomukset ja sorto, jota on nähty Kambodžassa, niin sitä voidaan kuvailla sillä, että siihen liittyy rahanpesua, korruptiota. Ja hyvin paljon on spekuloitu myöskin sitä, mikä on ulkomaisten monikansallisten yritysten osuus. Sekä resurssit, esimerkiksi öljy ja vesi ovat myynnissä tässä maassa, mutta samalla tavalla ihmisoikeudet, ihmisoikeudet ovat myynnissä. Siellä on siirretty ihmisiä pois maatalouden etujen vuoksi ja myöskin kun katsotaan naisten, lasten ja työntekijöiden oikeuksia, niitä on poljettu. Ja Kambodjan osalta me emme koskaan ole ottaneet selkeää kantaa ja tällä päätöslauselmalla nyt on oikea hetki tehdä niin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Venta. Yksi minuutti. Olkaa hyvä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 pidä, oppositiojohtajalle on pidätysmääräys ja tämä sopian johtaa meidät hyvin hankalaan tilanteeseen Kambodsassa. Mm, EU on Kambodsan suurin kumppani. Me autamme heitä seuraavia vuosien aikana 410 miljoonan arvosta, jota halusimme vetää herra Hunse niin, että hän vapauttaa laittomasti pidätetyt vangit, että hän palauttaa parlamentaarisen koskemattomuuden ja tunnustaa kansalaisyhteiskunnan Kambodsassa. Haluaisin myös pyytää, että korkeudustaja valvoisi tilannetta maassa, niitä demokratia voidaan palauttaa. Kiitos. Nyt Cecilia Wikström, olkaa hyvä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kambodsassa on erityinen paikka minun sydämessäni, siksi on hyvin tuskallista nähdä Hun Sengin hallit hallituksen otteita ja aggressiivisuutta laillista poliittista oppositiota kohtaan. 11 oppositiopoliitikkoa on vangitettu ilman, että olisi ollut asiallisia oikeudenkäyntejä, rangaistusta ole pitkiä. Heitä syytetään siitä, että vaihtoivat levottomuutta, vaikka kysymys olisi ollut oikeastaan laillisesta oppositiopolitiikasta. Oppositiopolitiikan johtaja on, häntä on uhattu kartuksesta maasta, häntä, loukataan, häntä syytetään kunnianloukkauksesta. Häntä nimitettäisiin lailliseksi oppositiojohtajaksi, joka tekee, esittää perusteltua kritiikkiä. Oikeuslaitos on tullut täysin poliittiseksi Kambodsassa ja oppositiopoliitikkoja pahoinpidellään. Olen iloinen siitä, että me tänään hyväksymme tämän päätöslauselman siksi, että kokoontumis vapaus, sananvapaus kuuluvat kaikille. Kambodžassa oppositiota on systemaattisesti loukattu, sitä on viety nämä perustuslailliset oikeudet ja siksi olen iloinen siitä, että me toimimme tänään näin. Se on tärkeää meidän uskottavuudellemme. Kiitos. Seuraavaksi on herra Panzeri. Grazie. Kiitoksia poliittinen tilanne Kambodžassa on huonontunut. 13. marraskuuta hallitus on jättänyt pidätysmäärän oppositiojohtaja vastaan, poistanut häneltä parlamentaarisen koskemattomuutensa. Ja kuten muistatte, 11 opposition aktivistia ovat äh, tuomittu seitsemästä äh, vuodesta äh, ylöspäin vankilaan. Joten on aivan oikein, että nyt Euroopan parlamentti eh, eh, korottaa ääntään. Eh, on tärkeää, että tämä pidätysmääräys perutaan, samoin kaikki toimet oppositiota vastaan, aktivisteja, parlamentin ja senaatin jäseniä vastaan. Hallitusten viranomaisten täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia ja palaut- vapauttaa kaikki vangitut eh, ehdoitta, henkilöt, jotka on vangittu poliittisista syistä ja perusteetta. Kiitos. Seuraavaksi viimeinen Kiitoksia. Pyydän anteeksi, etten ollut edellisessä keskustelussa, mutta olin vaalitarkkailukokouksessa, jossa edustan ryhmäni. Niin Kampusan tilanne on huolestuttava sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja myöskin poliittisesti. Heinäkuussa puhuimme kansalaisjärjestölaista, joka tähtää nyt myöskin ammattiliittoihin. Tämä on yksi maailman köyhimpiä maita ja hyvin suuri osa ihmistä elää köyhyydessä ja nuorisotyöttömyys on yli 50 prosenttia ja noin miljoona ihmistä on joutunut maankaappausten uhreiksi, joihin ovat syyllistyneet elintarvikealan suurkansalliset yritykset korruptio rehottaa ja tilanne on pahentunut vuoden 2013 vaalien jälkeen. Ahdistelu tapahtuu päivittäin, opposition jäseniä sorretaan ja meidän täytyy nyt saada Kambodža vuoropuhelun tielle ennen kuin tilanne menee vielä pahemmaksi. Tämä maa on hyvin riippuvainen kuitenkin kansainvälisestä avusta. Kiitos. Haluaisin kutsua uudestaan Norva Lohpiileriä antaa hänelle puheenvuoron, mutta hän ei ole salissa, joten en tule antamaan hänelle puheenvuoroa. Tässä vaiheessa nyt paramme sitten äh, ryhmien puheenvuoroihin. Aluksi herra Pospisil, olkaa hyvä. paní předsedkyně já se chci přidat ke svým předřečníkům chci upozornit. minä haluaisin tukea sitä mitä aiemmat puhujat ovat todenneet me olemme keskustelleet Kambodžasta tilanteessa, jossa jokin aika sitten viitasimme siihen, että on lainsäädäntö, jota on hyväksytty, joka on yksityistä sektoria vastaan, joka on kansalaisyhteiskuntaa vastaan ja joka estää kansalaisjärjestöjen perustamista erilaisten yhdistysten perustamista äh, teollisuuden alalla. Valitettavasti Kambodsan hallitus ja Kambodsan äh, parlamentti ei ole miettinyt sitä, mitä me sanoimme ja veilaiset on lävitse. Ja Kambodžassa se siis oli pohdittu sitä, mitä me sanomme, vaikka me olemme tärkein kumppani Kambodsalle ja vaikka me annamme miljoonien eurojen tukea kehitysavumuodossa tälle maalle. Siksi kehottaisin uudelleen arvioimaan sitä, miten innokkaita me olemme tukemaan Kambodsaa tilanteessa, jossa meidän pyyntömme kunnioittaa demokratiaa ja ovat paljon huomiota. Seuraavaksi Biden Hotsaa. Kiitoksia. Kambodža on yksi eh, maailman koetulluimmista eh, maista. Eh, Pol Potin hallinnon rikokset ja miljoonat mm, murhat ovat vieläkin, heittävät vieläkin varjon maan ylle. Tämä on mm, pitkä tie, jolla on tehty takaa askelia. Se riippuu hallituksesta. Viime vuonna rajoitettiin kansalaisjärjestöjen ammattiyhdistysten toimintaa. Nyt tämä vaikuttaa myös demokraattiseen oppositioon. Tämä liittyy myös Sam Rensin oppositiojohtajan menestykseen. Se hermostuttaa hallitsevia ja se johti syyttämiseen ilman perusteltuja syitä ja parlamentaarisen koskemattomuuden menettämiseen lähettämiseen. Hän on nyt maanpaossa ja olen iloinen, että hän voi kuulla meidän keskustelumme, mutta kaikkien edun mukaista olisi, jos hän voisi olla Pontnemissä ja äh, keskustella Kambodjan parlamentissa. Tätä me kaikki toivomme ja nyt vetoamme Kambodjan hallitukseen ja myöskin komission, että tukisivat meitä tässä. Ehkä hän voisi vihdoin äh, johtaa maan ulos historian pimeästä. Kiitos. Me kiitämme teitä ja nyt edustaja Jakovcic. Poštovana gospođo predsjedavajuća. Kiitoksia puhemies. Vuosina 2014 vuoden 2020 Euroopan unioni auttaa Kambodžaa 410 miljoonalla eurolla. Ja tämän avun seuraamuksena on nyt tilanne, jossa on sortava hallinto, joka rikkoi ihmisoikeuksia ja joka on suistanut Kambodjan köyhyyden partaalle. Kyse on yhdestä maailman köyhimmistä maista. Sosiotaloudellinen ja poliittinen tilanne on hyvin hankala maassa ja siksi meidän täytyy nyt toimia. Siksi tuen päätöslauselmaa, koska tämä on selkeä merkki Kambodjan viranomaisille ja myöskin kansalaisyhteiskunnalle siitä, että olemme valmiita auttamaan heitä. Eli me toteamme selkeästi, että me hyväksy tämänhetkistä tilannetta ja vaadimme muutoksia erityisesti kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen toimintaan. Kiitos. Nyt on tulosta yksittäiset edustajat. Ensimmäisenä Zaba eh, Shogor, olkaa hyvä. Kiitos. Vaikkakin viime aikoina elähtelimme sitä toivoa, että Kambodsan poliittisessa elämässä käynnistyneet muutokset saisivat aikaan hedelmiä ja että kahden puolueen välillä syntyisi jonkinlaista yhteistyötä. Viime kuukausien tapahtumat ovat kuitenkin antaneet tehdä sen johtopäätöksen, että olimme liian optimistisia. Kambodsan hallituksen toimet yksinselitteisesti tähtäävät siihen, että tehdään mahdottomaksi demokraattinen kilpailu ja opposition toiminta. Näissä olosuhteissa minusta meidän pitää hyvin tarkkaan seurata sitä, mitä maassa tapahtuu. Erityisesti meidän on katsottava sitä, että Euroopan unioni on vuodesta 2014 vuoteen 2020 aikoo antaa 410 miljoonaa euroa kehitystukea Kambodsalle ja on tätä kautta sen suurin kumppani. Jos me pidämme vakavasti vakavasti sitä, että eh, meidän yhteiset arvomme toteutuvat maailmassa, silloin näillä vaatimuksilla täytyy olla paikka myös kehityspolitiikassa. Kiitos. Minäkin kiitän teitä. Ja nyt seuraavaksi herra Tarabella, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Olen samaa mieltä tästä poliittisesta tilanteesta, josta kollegat puhuivat, mutta tämä maan anastus Markkinaoikeus Euroopassa on antanut pääsyn eurooppalaisille yrityksille ilman kiintiöitä, ilman veroja. Ja tietysti tällä sopimuksella on dramaattisia vaikutuksia paikalliseen väestöön. Eli väkivaltaisesti maanviljelijät ajetaan mailtaan taloudellisista syistä ja ne maat annetaan sitten suurille esimerkiksi brittiyrityksille, jotka ovat tästä vastuussa ja kymmenet, kymmeniä tuhansia kilometriä otetaan maanviljelijöiltä, annetaan ylikansalliselle yritykselle. Komissiolle vastaisin, tai esittäisin kysymyksen. Komission jäsen, minä arvostan teitä, koska te olette yksi komission jäsen, jotka olette hyvin humaanisia. Eli meidän ei pidä reagoida vasta 2017, vaan nyt meidän täytyy ryhtyä toimiin. Meidän täytyy nyt oikaista näitä sopimuksia, joita on solmittu. Kiitos. Näyttää siltä, pysymme aikataulussa ja jokainen edustaja, joka on pyytänyt puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa. Ensimmäiseksi herra Kelly, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Kuten toisetkin jäsenet ovat sanoneet, minun mielestäni meidän pitäisi tarkastella uudelleen, mitä Kambodžassa tapahtuu ja ottaa huomioon, että se, että annamme Kambodžalle valtaisen määrän kehitysapua, jos Kambodža on valmis hyväksymään tämän avun, niin sen on oltava myös valmis hyväksymään painostus, jolla me haluamme heidän antavan ihmisilleen jonkin verran vapautta ja oppositiolle vapautta, enemmän vapautta kansalaisyhteiskunnalle ja varmistaa ihmisoikeudet. Jos näin ei tapahdu, niin meidän täytyy uudelleen pohtia kehitysapuamme Kambodžalle ja painostaa Kambodžan hallitusta mahdollisimman paljon, jotta se lopettaisi se, mitä se nyt tekee. Herra de Danno arvoisa puhemies. Korruptio ja nepotismi on tyypillistä tälle hallinnolle Kambodžassa ja Euroopan pitää torjua tällaista epädemokraattisuutta kaikkialla, varsinkin silloin kun maalle annetaan kehitysapua. Opposition jäsenten vangitsemisia ja ihmisoikeusrikkomuksia ei voida hyväksyä ja meidän täytyy puhua yhdellä äänellä, jotta voimme puolustaa Kambodjan demokratiaa. Kuten tiedätte, Kambodjalla on hyvin myrskyisä historia ja meidän täytyy auttaa sitä pääsemään demokratian tielle. Komission jäsen, kiitoksia siitä, että olette valmiita käymään vuoropuhelua Kambodjan hallituksen kanssa, jotta voidaan katsoa, miten on käytetty eurooppalaista tukea, ja täytyy varmistaa, että se käyttää tätä tukea oikein palatakseen demokratian tielle. Herra Marias. Kiitos, puhemies. Kambodsassa Hun Senin hallitus on ollut jo vallassa erittäin pitkään ja ihmisoikeusrikkomukset ovat päivittäisiä. Sama koskee myös sitä, että esimerkiksi puuttuu yhtenäisyyttä, puuttuu mielipiteen vapautta ja oppositiojohtajia häiritään ja Tilanne on se, että myöskin köyhyys vaikuttaa maahan, vaikkakin kysymys on erittäin rikkaasta maasta, jolla on paljon rikkauksia maaperässä, mutta sitä huolimatta väestöä hyödynnäistä On niin, että ennen kaikkea korruptio ja sukulaisten suosiminen on sellaista, mikä toimii. Suuri osa maasta on annettu niin sanotulle investoinneille. Vuodesta 2013 ja 400 000 ihmistä on aljettu pois omilta mailtaan tämän seurauksena. Ja nyt on niin, että 60 prosenttia maasta on vedetty pois pieniltä yrittäjiltä, pienviljelijöiltä. Nyt täytyy painostaa Kambodsaa siihen, että se palaa demokratiaan. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että Kambodjan oppositio jäseniä on nyt kuultu ja että ovat paikalla. Tervetuloa tänne. Viesti on jälleen kerran selvä. Tämä lopettaa opposition sortaminen ja sen pitää noudattaa demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteita. Kollegat, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun parlamentti tuomitsee tällaisen käytöksen. EUn pitää lopettaa tavanomainen käytös Kambodjan suhteen. EUhan on suurin avunantaja Kambodžalle ja samraisi pitää palauttaa tehtävänsä välittömästi ja palauttaa hänen parlamentaarisen immunisuutensa. Ja siksi on hienoa, että hyväksymme tämän päätöslausaman tänään. Kiitoksia Sunrise. Teoreette. esimerkki meille kaikille, mitä ja demokratia ja väkivallattomuus voittaa aina. Kiitos herra Tremosa ja viimeisenä herra Polchak. Kiitoksia, puhemies. Minä sanoisin, että nämä asiat liittyvät toisiinsa, nimittäin kehitysapu, jota tarjoamme kambodalle ja se, että heidän tulee kunnioittaa meidän vaatimuksiamme. Me Olemme hyväksyneet useampia päätöslauselmia äh, aikaisemminkin, joissa olemme vedonneet Kambodžaan noudattamaan ihmisoikeuksia ja niin poispäin. Kambodža on äh, uskontonsa ja väestönsä suhtaan varsin homogeeninen äh, yhteiskunta, ja sen ei tulisi kuitenkaan siirtää tätä homogenisuutta muille aloille, kuten esimerkiksi ihmisoikeuksien saralle. Meidän täytyy kuitenkin ensin äh, vähän hoitaa kotipuoli äh, kuntoon ennen kuin tuomitsemme muita. Äh, yritykset, joiden toimipaikka on Euroopan unionissa, usein hyödyntävät Kambodžaa ja hyötyvät väestön kurjuudesta. Tähän päättyy menetelmän puhujalistaa. Oli hyvin tärkeää kuulla näitä lausuntoja. Hyvin tärkeää, että vahvistamme solidarisuuttamme toistuvasti. Nyt annamme vastausmahdollisuuden varapuheen, komission varapuheenjohtajalle Rouva Georgievalle. Rouva Georgieva, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Uh, on behalf... Kiitos puhemies. Korkean edustajan varapuheenjohtajan puolesta haluaisin ilmaista kiitollisuuteni keskustelusta, jota tänään on käyty tästä aiheesta. Haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä keskustelussa viimeisimmät toimit oppositionisenä ja vastaan Kambodžassa on kuvattu yksityiskohtaisesti täällä ollut erinäisissä puheenvuoroissa, ja ne todellakin aiheuttavat aiheuttaa huoleen, ja ne nostavat esiin kysymyksen siitä, mikä on vuoropuhelun kulttuuri, jotta, josta oppositio ja hallitus sopivat viime vuoden heinäkuussa. Minun ei tarvitse korostaa täällä Euroopan parlamentissa sitä, miten tärkeää on opposition rooli demokraattisessa prosessissa. Se on opposition luonne ja vastuu, että se asettaa kyseenalaiseksi hallituksen toimintaa ja pitää hallitusta tilvelullisena suhteessa yleisöön. Kambodjassa EU on pyrkinyt tukemaan vuoropuhelun kulttuuria, jota käytäisiin hallituspuolueen ja pääoppositiopuolueen välillä – Olimme puhuneet siitä, että vuoropuhelun ei tulisi estää oppositiota toimimaan roolinsa mukaisesti, eikä sitä saisi käyttää tekosyynä sille, että tukahdutetaan arvostelua. Me olimme kehottaneet kumpaakin puoluetta toimimaan asiallisesti ja välttämään henkilökohtaisista hyökkäyksistä ja välttämään henkilökohtaisia hyökkäyksiä ja loukkauksia. Hallitus on valta-asemassa ja siksi sillä on erityinen velvoite toimia pidättyvästi ja vastuullisesti. Kärsivällisyys osoittaa sitä, että on voimaa ja luottamusta. Edelliset puhujat, jotka sanovat, että EU tulisi läheisesti seurata tilannetta, ja tätä me todellakin olemme tekemässä. Kambodsalle on tärkeää maalle itselleen, että se palaa yhteistyön ja osallistuvuuden tielle. Me olemme ilmaisseet äh, julkilausumassa sen, että pahoittelemme sitä, että on pidätetty kaksi oppositiojohtajaa parlamentista ja olemme käyttäneet diplomaattisia kanavia, kanavia siihen, että olemme saaneet kehotetuksi kumpaakin osapuolta harjoittamaan rakentavaa yhteistyötä niin, että saataisiin aikaan vuoropuhelun kulttuuri, josta sovittiin viime vuonna. Me uskomme, että voimakas demokratia, joka sallii rakentavan keskustelun poliittisista vaihtoehdoista, todellakin on tärkeää Kambodsalle ja sen ihmisille, jotta maa kasvaisi ja kehittyisi. EU jatkaa resurssinsa käyttöä, muun muassa kehitystukeaan, jossa, johon sisältyy 120 miljoonaa, jotka on varattu hyvälle hallinnolle ja sen tukemiselle Kambodsassa, jotta voidaan todellakin tukea tätä prosessia. Kiitos. Kiitos, varapuheenjohtaja. Näin päättyy keskustelu ja meillä on seitsemän